Okay, very well then, despite some colleagues from are still... Jotkut teollisuusvaliokunnan kollegat ovat vielä täällä. Meidän pitää kuitenkin nyt aloittaa tämä, koska meillä on aika pitkä esityslista, joten ensimmäinen asia on esityslistan hyväksyminen. Jos oli huomautettavaa, niin luonnos voidaan hyväksyä ilman muutoksia. Tarvitsen todellakin hiljaisuutta. Teollisuusvaliokunnan kollegat, voisitte käydä keskustelua yhtä hyvin salin ulkopuolella. Please leave the room. Pyydän poistumaan salista. Thank you so much for leaving the room. <laughs> bye bye. <laughs> okay, almost there. Niin, lähes tulkoon. Ollaan nyt sitten niin pitkällä jo muutokset. Täällä sihteeristö Jakoma Fassina on nyt liikkeellä päättynyt sihteeristön ensimmäistä joulukuuta. Hän on tullut Expo pääosastolta ja täältä poistuu kaksi kollegaa, jotka lähtevät ensimmäinen tammikuuta sihteeristöstä ympäristöohjelman puolesta. Haluan kiittää kumpaakin poistuvaa työntekijää näistä vuosista, kun ovat täällä tehneet töitä. Ja tullakin sylmästi toivotan heille kaikkia hyvää. Thank you. Uh... No niin, Tulkkaustilanne. Tulkkaus on käytössä kaikilla kielillä paitsi virokielellä, latvian, iirin ja ilmeisesti tanskan kielellä. Kun tavallista kokous on seurattavissa internetissä ja asiakirjat ovat e-meeting sovelluksen kautta saatavilla. Menemme kohtaan neljä esityslistalle, joka on äänestys. Olemme varmaan aika väsyneitä, mutta kuitenkin pikaisesti siirrymme äänestyksiin. Kysymys on lyhyestä äänestyksestä, joten äänestämme aluksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistuksesta. Esittelijämme on Ivo Belet. Voimmekin aloittaa välittömästi kompromissilla yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. tarkoitus 40 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Onko todellakin jokainen äänestänyt? Äänestys päättyy. Se hyväksyttiin. Ja loppuäänestys koneäänestyksellä puolesta vastaan, anteeksi, Koneäänestyksellä siis. Äänestys alkaa, äänestys ei vielä. Äänestys alkaa. Olette liian hitaita. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi kohta viisi. Äänestys Euroopan strategiasta valkuaiskasveiden tukemisesta edisteenä esittelijänä on Jörg Hölveni. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 30 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 29 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 28 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 26 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyh, vastaan tyhjää täytyy tarkistaa. We are checking 40. Tarkistamme 40. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 42. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväletty. Toinen 50 puolesta taas 52 osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 51 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 52 puolesta, vastaan, tyhjää. Siis täytyy tarkistaa. 52. Closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 53 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 54 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 55 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 56 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta, anteeksi, 58 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyvä, tarkistetaan. 62. Tarkistamme 62. Close. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää. Hyvä, hylätty. 61 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 64 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 77 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaanko? No hyvä. Tarkistetaan. 77. 77. Close. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 80. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylä, hyväksytty. 25. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 26. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 27. Puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan. 93. Tarkistetaan 93. Close. Äänestys päättyy. Hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää näe kansanpuolueen käsien nousemaan vielä kerran. 28 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty 90 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 29 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 91 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 96 pu- Se raukeaa. Kolme tarkistusta raukeaa. 94 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Te ette nosta käsiänne. And vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 20. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 21. Puolesta, vastaan, tyhjää, en tiedä. Tarkistetaan. Auttaisi, jos nostaisitte kätenne. Se todella auttaa silloin, kun äänestä myös nostatte käden. Äänestys päättyy. Hylätty. 24. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 63. Puolesta, vastaan, tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 97 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 98 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 99 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sata puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 104 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 105 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 106 puolesta, vastaan. Minun täytyy tarkistuttaa tämä. Closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 116. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 114. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 115. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 117. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 118. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 120 puolesta. Haluatte tarkistusta? 118. Tarkistetaan. Closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos. 120 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 119 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt johdatuskappaleet tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää Täytyy tarkistaa. No vielä. Niin, kiitos. Klaus? Rejected, okay. Amendment 8. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle ja kiitoksia siitä, että pyysitte minua tarkistamaan.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 show, okay. Uh, thank you and we will... Kiitokset. No nyt jatkamme kohdalla kuusisistalla, joka on Euroopan talouden ohjausjakso, kasvuselvitys 2018, annankin puheenvuoron esittelijällemme kansanpuolueen ryhmästä, herra Melu. No, Melu aika herätä. Teillä on nyt puheenvuoro. Please, colleagues. Hyvät kollegat, sallikaa nyt puhu, esittelijän esitellä asiaa. Okay. Thank you, Uh, basically in Portuguese. Niin, portugaliksi. Niin. Euroopan talouden ohjausjakso on mahdollisuus yhdistää ympäristöpolitiikka, talous- ja rahapolitiikkaa myöskin ajatellen kestävää kehitystä. On täällä asiakirja, josta toivon, että se on perusta, jonka pohjalta voimme tehdä työtä, keskittyä olennaisiin kysymyksiin, ajattelen ainakin periaatteita ja oikeuksia, jotka on merkitty sosiaalisessa pilarissa joka mukaan jäsenvaltiot yhdessä toimijoiden kanssa ja työmarkkinoiden kanssa ovat vastuussa. Tämä on hyvin tärkeää terveydenhuollon alueella esimerkiksi. Tämä on hyvä myöskin sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle ja myöskin talouden edistymiselle. Ja tässä myös työstetään pelastuspalvelu järjestelyjen kehittämistä ja tähän tarvitaan myöskin yhteisön tukea kansallisten varojen lisäksi, silloin kun tulee suuria katastrofeja, niin kuin esimerkiksi metsäpalot. Ongelma on myöskin kuivuus, jota Euroopassa, etenkin Etelä-Euroopassa on juuri nyt ollut. Myöskin myrskyt, tulvat. Tässä tietysti Pariisin sopimuksen allekirjoittajan täytyy huolehtia siitä, että voidaan saavuttaa asetetut tavoitteet komissio puhuu sen puolesta, että olisi kestävä metsän, metsätalouden strategia. Ja tässä tämä oikeastaan onkin, herra puheenjohtaja. Kiitos. Kiitos. esittelijä. SEDstä en näe. ECRstä kään en. Kuesta Rova Konetsna ei ole paikalla. No, Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Joku läsnäolista jäsenistä ei näytä olevan niin, joten komissio saakin puheenvuoron. Thank you very much. I hope... Kiitos. Toivottavasti kuulette minua, koska en näe täällä mikrofonia, mutta ehkäpä parlamentti on niin moderni paikka, että kuulette minua ilman mikrofonia. Kyllä, kyllä, kaikki kuulevat teidät. Hyvää huomenta. Minä olen vastuussa täytäntöönpanosta ja jäsenvaltioiden tuesta ympäristöpääosassa. Komissio haluaa kiittää Envi-valiokuntaa tuesta ja siitä, että käsittelette asiaa liittyen ohjausjaksoon ja että tuette äh, kasvu äh, tutkimuksen äh, vihreyttämistä. Meillä on muutama kommentti tästä lausuntoluonnoksesta. Kohdassa yksi tässä pyydetään uudenlaista kehitysmallia rakenne uudistuksille – Muistanette, että komissio omassa tiedonannossaan 22. toukokuuta eurooppalaisesta ohjausjaksosta totesi, että kehitystavoitteet on otettu täysin mukaan ohjausjaksoon ja että tässä keskitytään enemmän kestävään kasvuun, jossa todetaan, että että tätä kautta voidaan parantaa kasvua ja vähentää kustannuksia. Tämä kasvuselvitys koskee myös terveyttä sekä kiertotaloutta. Julkiset tarjous pyynnöt, biokemikaalit, polttoaineet on, ovat myös asioita, joiden parissa tehdään töitä. Me pyytäisimme, että Envivaliokunta antaisi tukensa sille, että me saisimme viittaukset myös näihin aloihin mukaan. Kohdassa kahdeksan lausuntoluonnoksessa kehotetaan komissiota luomaan kestävä metsäpolitiikka. Komissio toteaa, että kestävä metsien hallinta on tärkeää ja sitä kautta saadaan metsät paremmin kestäviksi esimerkiksi ilmastonmuutokselle, mutta sitä kautta voidaan myös vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia, kun niitä voidaan käyttää hiilinieluina näillä, tällä uudella metsä, tämä mettä näkyy esimerkiksi uudessa metsästrategiassa, biodiversiteettistrategiassa sekä strategiassa ilmastonmuutoksen sopeutumisessa. Rahoitusvälineitä äh, on olemassa tämän politiikan tukemiseen esimerkiksi yhteisessä maatalouspolitiikassa. 23. marraskuuta tänä vuonna komissio ehdotti, että luodaan uusi pelastusvaraus osana esimerkiksi katastrofien torjumista liittyen esimerkiksi metsäpaloihin. Kaikki nämä strategiat eh, olisi tarkoitus täytäntöön panna ja pidämme hyvänä sitä, että eh, te painotatte parempaa metsäpolitiikkaa ja metsien suojelua. Joten meidän kommenttimme ovat kahtalaiset. Vetoaisimme yhdessä Euroopan eh, parlamentin envivaliokunnan kanssa, että tuettaisiin erityisalueiden mukaan ottamista kohtaan yksi teidän lausuntoluonnoksessanne ja toinen kommentti liittyy teidän metsäpolitiikan ehdotuksiin, joita me pidämme hyvänä. Kiitokset teidän tuestanne. Have I seen a, an... Onko joku muu komissiosta pyytämässä puheenvuoroa vai erehdyinkö? Olkaa hyvä, teillä puheenvuoro lyhyelle kommentille. Yksi aivan lyhyt kysymys, sillä kollegat kommentoivatkin tätä jo hyvin laajalti. Halusin vain itsekin kiittää valiokuntaa ähm, pääsihteeristön vastuussa ollen yksikön puolesta. Me olemme hyvin läheisesti seuranneet äh, talonohjausjaksoa ja näitä toimia ja teidän kommentinne ovat aina hyvin suureksi arvoksi meidän tulevassa työssänne. Kiitoksia. Kiitos Esittelijä haluaa käyttää kommenttipuheenvuoroa. Määräaika tarkistukselle on 13. joulukuuta 2017 kello 11. Ja, ja englanniksi vain, ja äänestys on 22. 24. tammikuuta ja talousvaliokunnassa 22. helmikuuta 2018 molemmat siis. Nyt Tarkistan, onko vieraat jo paikalla seuraavaa kohtaa varten. Täytyy odottaa tietoa siitä, onko herra Rasi jo paikalla. Very well then, um, we can continue. Niin voimme nyt sitten jatkaa kohdalla seitsännestystelmä, joka on vuotuinen keskustelu herra Guido Rasin kanssa, joka on Euroopan eh, lääkeviraston toimitusjohtaja. Tämä on osa tällaista säännöllistä vuoropuhelua EMAn kanssa. Niinpä olemmekin iloisia siitä, että meillä nyt on tilaisuus keskustella ohjelmasta vuodelle 2018, myöskin vuodessa 2017 ja kenties äh, kuulla hiukan kehityksistä joissakin jäsenvaltioissa. Saamme kenties kuulla, mikä on uutta, joten annankin välittömästi puheenvuoron ilolla äh, Gidolle. Ole hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Äh, paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta. On suuri ilo olla täällä jälleen kerran raportoimassa teille viime vuoden työstämme ja myöskin Biljana Bortsana haluaisin kiittää hienosta yhteistyöstä, josta olemme päässeet nauttimaan yli vuoden suuren epävarmuuden jälkeen ainakin yksi epävarmuuden aihe on hälvennyt ja me lopultakin nyt tiedämme, että olemme muuttamassa Amsterdamiin. viraston sijainti ja säätelyverkoston valmistelu Britannian eroon on suuri työtaakka meille ja meillä on jo 40 työ, työntekijää, jotka tekevät puhtaasti tähän liittyvää työtä. He eivät siis pääse normaalia tehtäviään hoitamaan. Ja jos lisäämme tähän ne pakolliset leikkaukset henkilöstöön, joita meidän on pitänyt viiden vuoden aikaa ajan toteuttaa, huolimatta siitä, että meillä on ollut sekä työtaakkaan että talousarvioon liittyviä paineita. Ei varmaankaan ole mikään yllätys, jos kerron teille, että meidän toimintaamme tämä on vaikuttanut jo. Sisäisesti olemme joutuneet tekemään leikkauksia koulutukseen ja sisäisiin tarkastuksiin ja meidän täytyi viivytellä kipeästi kaivatun IT-järjestelmän päivittämisen kanssa. Meidän piti siirtyä Euroopan unionin laajuisen telemaattisen järjestelmään ja niihin liittyviin portaaleihin ja keskittyä IT-järjestelmän fyysiseen sijaintiin. Ulkoisesti joudumme myöskin nopeuttamaan toimintaa. Meidän täytyi hyvin paljon vähentää eri konferenssien kokousten määrää, niiden määrää, joita järjestämme kumppaneidemme kanssa, ja meidän täytyy myöskin eurooppalaisen äh, verkkoportaalin käynnistämistä lykätä. Todennäköisesti tähän mennessä kukaan ei ole huomannut näitä muutoksia vielä, sillä olemme hoitaneet työmiä, koska lääkeviraston henkilöstö on erittäin sitoutunut tehtäväämme. Meidän täytyy kuitenkin kaikkien olla valmistautuneita, sillä tulevaisuudessa vaikutus työmme laatuun tulee olemaan selvä, jos pidämme tämän mielessämme. Voin sanoa, että olen kuitenkin hyvin tyytyväinen tähän vuoteen. Olemme onnistuneet toteuttamaan ydin työalamme sen laadun ja sen standardin mukaisesti, jota meiltä odotetaan, niin me olemme myöskin onnistuneet tiettyjä lisätoimia tekemään ennen kuin tämä siirtymävaihe käynnistyi. Esimerkiksi kaksi viikkoa sitten meillä oli uuden ähm, tietojärjestelmän käynnistäminen. Tämä on hyvin tärkeää, sillä kyseessä on lääkkeiden sivuvaikutuksen Euroopassa liittyvä verkkojärjestelmä, joka tekee tiedon analysoinnin ja kokoamisen paljon helpommaksi kuin aikaisemmin, ja tämä luonnollisesti tulee parantamaan potilasturvallisuutta Euroopassa. Meillä oli ensimmäinen julkinen kuuleminen meissä. Ja tähän Linda Mäkävän viittasi julkisessa kuulemisessa se, että annoimme ihmisille foorumin kertoa tarinansa oli oikea ratkaisu ja haluaisin tässä yhteydessä äh, tukea Linda Mäkeväniä ja kiittää Envi-valiokuntaa, sillä te olitte välittäjänä tämän ja meidän julkisen kuulemisen toteutumisessa. Tämän lisäksi onnistumme myöskin kasvattamaan ponnistuksiamme ja saman aikaan parempaa näyttöä. Onnistuimme entuudestaan parantamaan lääkärin kehittäjien kanssa tekemää työtämme. Olemme nyt aivan läpimurron äärellä vuonna 2017 olleet asioissa, jotka koskevat ähm, potilaskysymyksiä ja teknologisia seikkoja. Uskoakseni tämä saavutus on hyvä pohja lähteä kohti siirtymävaihetta, joka kestää 16 kuukautta, kun siirrämme virastomme Amsterdamiin. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä tulee olemaan erittäin hyvät yhteydet ja suuri osa henkilöstöstä on sitä mieltä, että on valmis muuttamaan. Mutta haluan nyt puhua suoraan. Eman kaltaisen viraston siirtäminen toiseen maahan on valtava monimutkainen työ jopa kaikkein parhaissa mahdollisissa olosuhteissa. Ja nyt tähän liittyy myöskin hyvin kunnianhimoinen aikataulu. Siellä vuoden 2019 29. maaliskuuta mennessä meidän täytyy sitten Lontoosta poistua. Yhä uskon, että tämä on mahdollista, mutta meidän täytyy käsitellä monia esteitä tiellä. Suurin näistä on tällä hetkellä se, että kun meidän täytyy muuttaa Amsterdamiin, rakennus ei vielä tuolla hetkellä tule olemaan valmis. Teemme läheistä työtä nyt alankomainen hallituksen kanssa, että löytäisimme hyvän väliaika ratkaisuun. Se täytyy kuitenkin löytää hyvin nopeasti, sillä väliaikainen rakennus olisi toimintamme katkeamattomuudelle tarpeen jo maaliskuun lopussa 2019. Toinen suuri tuntematon kysymys on se, kuinka suuri osa henkilöstöstämme lopulta muuttaa Amsterdamiin tutkimuksemme on osoittanut, että Eman henkilökunnasta 85 prosenttia olisi valmis muuttamaan, mutta tämä on best case scenario parhaassa mahdollisessa tapauksessa toteutuva sellainen. Huonoin skenaario olisi se, että me menettäisimme yhden työntekijän viidestä noin 200 henkilöä ja tämä tulee myöskin vaikuttamaan meidän toimintaamme, koska menetys on niin suuri vielä suurempi kysymys on se, että me emme tiedä, mitkä henkilökunnan jäsenet tulevat seuraamaan meitä, emmekä siten tiedä, mitä pätevyyttä tai tuntemusta tulemme menettämään. Kun otamme huomioon, minkä tyyppistä pätevyyttä EMA tarvitsee, sen kattaminen voi viedä vuosia. Meidän täytyy tehdä kuitenkin samankaltaista huolellista suunnittelua Euroopan unionin mm, lääkealan säätelyverkon parissa kuin ennenkin, ja Arvio osoittaa, että työtaakka tulee jakautumaan 27 Euroopan unionin jäsenmaan viranomaisille. Viime vuonna me olemme jo teemme analyyttisen työn ja olemme pyrkineet tunnistamaan kaikki mahdolliset porsaan reijät tai puutteet pätevyydessä. Jos tarkastelemme jäsenmaiden tilannetta, monet niistä ovat ryhtyneet jo suuriin investointeihin ja henkilöstöinvestointeihin Brexitin aiheuttamaan puutteet kattaakseen. Olen siis sitä mieltä, että EMAN ja jäsenmaiden yhteisin ponnistuksin me onnistumme ydin tehtävämme täyttämään, mutta luonnollisesti eräät alat tulevat kärsimään. Voisin mainita muutaman. Me olemme sidosryhmien yhteyksiä joutuneet vähentämään. Tämän lisäksi myöskin sisäisiä tarkastuksia ja koulutusta. Olemme joutuneet myöskin viivyttelemään hyvin tärkeän lainsäädännön toimeenpanoa, kuten esimerkiksi tietosuoja, direktiiviä tai lääkinnällisiin välineisiin liittyvää lainsäädäntöä. Meidän täytyy valmistella mm, monimutkaisten hoitojen toimeenpano ja tämän lisäksi me olemme joutuneet viivyttämään yhteistyötä oikeusasiamiehen kanssa. Tämä on pettymys, äh, sillä me voisimme kaikki hyötyä oikeusasiamiehen tiukasta otteesta hallinnon parantamisessa. Hänen hiljattainen HPV-rokotuksia koskeva arvionsa osoittaa, kuinka tärkeää tämä työ on, että voisimme saada suunnan yleisön luottamaan meihin. Hyvä. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Päättäessäni nyt tämän puheenvuoron haluaisin vielä korostaa, että tämä on kaikkein kriittinen hetki emalle lääkevirastolle sen 22 vuoden historian aikana. Amsterdamin valinta on jotakin, minkä myöntä voimme perustellusti olettaa, että suurta julkista kriisiä ei tule puhkeamaan, eikä lääkealan valvonnassa tule tapahtua mitään suurta katkosta kuitenkin. Kaikki tämä tapahtuu tiettyyn hintaan. Meidän täytyy maksaa tämä hinta monilla muilla aloilla, kuten juuri äsken mainitsin. Päättäisin puheenvuoron niin vetoamalla teihin. Meillä on valtavia haasteita, voimme onnistua vain, jos voimme luottaa teidän jatkuvaan tukeen. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, mielelläni vastaan kaikkiin kysymyksiin. Um, Kiitos. Annan nyt puheenvuoron Rova kaveton Ruisille, joka puhuu yhteyshenkilömme Liana Borsanin puolesta. Puheenvuoron teidän. Muchas gracias. Kiitos, herra toimitusjohtaja. Ymmärrän täysin, miten vaikea on se, että tapahtuu muutoksia – ja varmastikin ponnistelemaan, että kaikki nämä muutokset tapahtuvat hyvin joustavasti ajatellen koko Euroopan unionia kokonaisuudessaan ja maalta taholta, niin olisin tietysti toivonut, että, että valinta olisi kohdistunut Barcelonaan, mutta ymmärrän, että olemme kuitenkin tietoisia siitä, että näitä tapahtuu, tulee varmastikin ratkaisemaan tämän. Mitä kysymyksiä, joita haluaisin esittää, liittyvät äh, rokotteisiin ja näihin tutkinta-aloitteisiin. Euroopan unioni EMA, se on vastuussa tällaista keskitystä auktorisoinnista, joka koskee kaikkia lääkkeitä. Ja nämä ovat kaikenlaisia lääkkeitä, joiden osataan tilanne sen on vaikeuksia saada niitä eri valtioissa. Ajattelen hintaa, joka tekee ne sellaisiksi, että ne ovat todellakin kansalaisten kannalta saatavissa joka kerta. Tämä on, mitä se olisi Euroopan unioni pyrkii tukemaan tällaista järjestelmää, jolla pystytään samaa näitä lääkkeitä, mutta on sellainen vaikutelma kuitenkin, että tällä lääkkeiden osalta varmastikaan tämä kentys koskee huomista, mutta pitkällä tähtäyksellä, että, että kysymys on tällaista lääkkeistä ja näiden osalta tarvittaisiin tiettyjä muutoksia. Tämä järjestelmä, josta komissio on tarkastelemassa, että sitä on syytä tarkastella siksi, että onko se kestävä taloudellisesti ja sosiaalisesti, koska kysymys ei ole pelkästään siitä, pystymmekö me saamaan kaikki ne, ne ratkaisut hoidettua, jotka ovat tärkeitä. Täytyy saada sellainen järjestelmä, joka on tällaisia kannustimia, joka on toimiva ja täytyy katsoa, mikä on tilanne markkinoiden kannalta. Ja sitten olisin ajatella myös sitä, että kun me keskustelemme siitä, miten toivotaan äh, mikrobiresistenttiyttä vastaan, tämä on tärkeää tarkastella tätä järjestelmää, mutta silloin kuitenkin oltava varovainen. on osalta tämä antimikrobiresistenssi on kysymys, on täytyy sitten olla kiinnittää huomiota, miten EMA suhtautuu tähän. Ja miten te näette pitkällä tähtäyksellä järjestelmän kestävyyden? Ajattelin minun tätä kannustinjärjestelmää, joka on tarpeellinen, joka on olennainen markkinoita ajatellen. Ja sitten rokotteet, me tarvitsemme rokotteita, mutta minuakin pohdistuttaa tämä hyvä kysyntä ja sitten se, että monissa maissa on käynnissä kampanjoita rokotusta vastaan, joka aiheuttaa riskejä sellaiselle osalle väestöä, joka ei ole saanut rokotetta, puuttuu immunisointia, joka olisi välttämätöntä väestön kannalta. Tässä on hyvältä se, että olisi kampanja, joka puhuisi todellisista vaikutuksista, jotka liittyvät rokotteisiin, että, ne, että saataisiin riittävästi tukea väestön piireissä tälle ja että ja voitaisiin puuttua näihin liikkeisiin, jotka vaikuttavat kielteisesti koko väestön pitkällä tähtäyksellä. Kiitos. Kiitos. Ja nyt, nyt äh, Cornelius ja Vera Liise. Dank äh, Guido Rasi für die Kiitos ja kiitokset tästä esityksestä. Minulla on paljon ymmärtämistä sille, että että Emma siirtyy Lontoosta Amsterdamiin ja että tämä puhuttaa nyt paljon. Me muutama kuukausi sitten äh, keskustelimme tätä ja silloin esitimme, että täytyy löytää pääpaikka, joka on houkutteleva myös äh, päteville työntekijöille niin, että äh, he siirtyvät Lontoosta mukana. Tätä me tarvitsemme. Siksi minulla on paljon ymmärtämystä sille, että monet emassa miettivät ja puhuvat tästä ja miettivät, miten organisoida hyvin tämä prosessi. Mutta se, että te puhutte pelkästään muutosta, se ei kyllä käy. Me käsittelimme tässä parlamentissa päivittäin Brexit-ongelmaa ja voisimme sitten puhua pelkästään vain ja ainoastaan Brexitistä, mutta kansalaiset odottavat enemmän Euroopalta, jos me kuin että me puhumme vain Brexitistä ja siihen liittyvistä ongelmista. Meidän täytyy olla toimintakykyisiä, meidän pitää asettaa poliittiset tavoitteet ja ratkaista ongelmia. Ja tätä odotan myös Emalta ja kaikilta sen edustajilta. Edustaja Kaveson äh, otti esiin muutamia aiheita, jotka meitä kiinnostavat täällä äh, valiokunnassa ja jotka kiinnostavat myös potilaita. Joten äh, älkää puhuko pelkästään Brexitistä. Meidän täytyy tarttua ongelmiin. Ja haluaisin painottaa sitä, mitä Kaveton sanoi, nimittäin tästä mikrobiresistenssyydstä – täällä valiokunnassa olemme sitä mieltä, että ei voi vain koko ajan puhua, pitää täytyy myös toimia. Me olemme vaatineet komissiolta useita kertoja jo laatimaan järjestelmä, jolla me löytäisimme uusia antibiootteja. Se ei ole helppo asia, mutta tähän täytyy löytyä ratkaisu miten hyvin me ikinä säätelemmekään antibiootteja, niin me joudumme tilanteeseen. Puhuin nimittäin eilen juuri mikrobiologin kanssa, joka sanoi, että me olemme jo sellaisessa tilanteessa, jossa antibiootit ovat, eivät enää toimi. Ja viiden vuoden kuluttua me saamme uusia antibiootteja markkinoille, joita ei voi tällä laajakirjoisesti ottaa käyttöön, vaan niitä tullaan tiukasti säätelemään. Me puhuimme Grostetin kanssa ja Jean-Claude Junckerin kanssa, ja komissiolle ei ole minkään näköisiä suunnitelmia laatia tästä lainsäädäntöä. Ja sitten kuulin myös, että komissio on päättänyt, että ensi vuoden kesäkuuhun mennessä – se tekee vain lainsäädäntöä ja että kesäkuusta ei tule sitten enää lainkaan lainsäädäntöehdotuksia, joka merkitsee sitä, että seuraavan kolmen vuoden aikana emme tule saamaan minkäännäköistä lainsäädäntöä tästä asiasta. Ja haluaisinkin emalta hyvin selkeän lausunnon. Onko meillä kolme vuotta aikaa? Voimmeko vain levätä laakereillamme ja odotella, että antibioottiresistenssiys tappaa ihmisiä? Me tarvitsemme nopeasti lainsäädäntöä siitä, että saamme uusia antibiootteja markkinoille ja että niitä säädellään niin tiukasti, että niistä ei tule vastustuskykyisiä laajassa kirjossa. Koska ei voi olla mahdollista, että me vain puhumme täällä, emmekä pääse eteenpäin tässä asiassa. Ja sitten Miriam Dali. Um, Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia um, professorille siitä, että olette tänä vieraanamme me pääsemme yhdessä tarkastelemaan, mitä nyt tähän muuttoon liittyen tapahtuu. Ymmärrän kyllä, että tämä on valtava tehtävä. Ja siitä tuli vielä suurempi ottaen huomioon tämä tiukka aikataulu, jossa muutto täytyy toteuttaa. Yhdessä vaiheessa te korostitte myöskin sitä mahdollisuutta, että meillä ei itse asiassa olisi mitään fyysistä rakennusta, jossa EMA sijaitsisi Amsterdamissa. kun siellä ei rakennus ole valmis, kun teidän täytyy muuttaa ja ottaa huomioon, että tämä koko muutto on vaikea tehtävä. Ja että tämä tapahtuu samaan aikaan, kun Iman pitäisi tehdä työtään erittäin tärkeissä asioissa. Ymmärrämme, kuinka arkaluontoinen tämä kysymys voi olla. Haluaisin kuitenkin tietää, onko työtä käynnissä mahdollisen B-suunnitelman parissa, esimerkiksi jos tämä muutto ei voi tapahtua fyysisesti johonkin rakennuksen Amsterdamissa siihen päivämäärään mennessä, kuin olisi muutettava. Ja onko teillä suunnitelmaa tätä ajatellen? Voitteko kertoa siitä? Nyt jos emme ajattele muuttoa sen enempää, luonnollisesti tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys myöskin, ja haluaisin teille esittää monia kysymyksiä. Haluaisin tässä tarttua siihen, minkä kollegatkin mainitsivat jo mikrobilääkeresistenssi. Tämä on meille tärkeä parlamentissa, mutta erityisesti hyvin tärkeä aihe tällä valiokunnassa meille. Me myöskin teemme, olemme keskustelleet eri asiantuntijoiden ja eri tutkijoiden kanssa ja saaneet enemmän tietoa siitä, missä määrin tämä ongelma on olemassa. Ja kun tarkastelemme tiettyjä ja ymmärrämme, kuinka laajalle levinnyt ongelma on. EMR tulee arvioiden mukaan 5 miljardia euroa Euroopan unionissa maksamaan ja aiheuttamaan hyvin paljon tuottavuusmenetyksiä. Tämä ei ole mikään vitsi. Jos katsomme, mitä EMRstä sanotaan, on varoitettu, että lääkeresistentit muodot saattaisivat vuoteen 2050 mennessä aiheuttaa ainakin 25 000 ihmisen kuoleman vuosittain ja suuria taloudellisia taakkoja. Ymmärrätte siis, miksi tämä asia on niin tärkeä ja miksi tällä valiokunnassa pyrimme EMRään liittyen ajamaan kantaamme. Minä haluaisin tietää, kuinka EMA tarkastelee tilannetta, mikä teidän roolinne on, eh, erityisesti siksi, että potilaat pitävät terveydenhuoltoalan edustajia kaikkein luotettavimpina ähm, edustajina, mutta lääkärithän antibiootteja eniten määräävät. Kuinka siis emä voisi kasvattaa tietoisuutta mikrobilääkeresistenssin ja antibiootteiden käytön välillä? Ja sitten vielä yksi asia, jos Ja sitten vielä yksi seikka. Äh, me odottelemme vielä uutta tietokantaa käsittämyksi. Eman täytyy ensin uusi tietokanta luoda. Tämä uusi säätelyhän on myöskin hyvin tärkeää ottaen huomioon ähm, vaatimukset, mutta myöskin avoimuus. Ja haluaisimme tietää, mikä on Eman kanta, jos ajattelemme säätelyä, mitä voimme odottaa mutta, ja koska saisimme aikataulun siitä, koska tämä uusi eh, tietokanta saatettaisiin valmiiksi virastossa. Ja sitten vielä yksi kysymys, tämä liittyy eh, terveysteknologia-arviointiin ja komissioon. Näen, että EMAlla olisi tämänkaltaisessa lainsäädännössä tai lainsäädäntöaloitteessa roolinsa. Haluaisin tietää, oletteko te samaa mieltä, mikä EMAn rooli on tässä kaikessa ja kuinka tällaisen ehdotuksen tulkitsette, kuinka tulkitsette nämä terveysteknologia-aloitteet? Ja nyt puheenvuoron saa EPn edustaja Eman johtokunnassa professori Björn Lemmer. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on epätavallinen vuosi. Seksi, että britit päättivät lähteä Euroopan unionista ja tämän seurauksena EMA joutuu siirtymään Lontoosta Amsterdamiin. Tämä on nyt suuri haaste tälle toimitusjohtajalle ja henkilökunnalle. Minun kannaltani katsottuna Herra Rassi ja hänen henkilökuntansa ovat tehneet parhaansa, jotta tämä muutto tapahtuisi mahdollisimman pehmeästi, koska on lähes mahdotonta äh, ennakoida kaikkia yksityiskohtia, joita siihen liittyy, mutta tämä haaste, tämä muutos jopa emän kokoonpanossa, sen toimitusjohtaja on ottanut erittäin hyvin vastaan tämän haasteen, niin kuin myöskin hallintoneuvosto ja, ja minä, hän oli siellä parlamentin edustajana, ja me olimme täysin luottavaisia sen suhteen, mitä Eman joukkueen mukaan luettuna toimitusjohtaja on tekemässä, ajattelee muuttaa Amsterdamiin. Ja tärkeää on, että jatkaa sitä työtä, jota he tekevät Euroopan unionille, työtä, joka on tärkeää, ja yksi asia on noussut täällä erityisesti jo esille, joka on suuri ongelma, eli antimikrobiresistenssi. Tämä asia, sen käsittely tulee edelleen jatkumaan. Haluaako komissio esittää kommentteja? So, floor to commission now. Komission puheenvuoro. would reply on some of the points, you know, that they were raised, but maybe it will be... Odottaisin muutaman asian, jotka tässä otettiin esiin, mutta ehkä se olisi helpompaa, että puhun vasta professori Rasin jälkeen. No, uh, it is not possible. Professor will end the... Niin. Jos teillä ei ole nyt kommentteja nyt, niin, tai jos teillä on kommentteja, ilmoittakaa niin ne nyt sitten. Niin kommentoisin muutamia asioita, mitä tulee tähän antibioottiresistenttiyteen. Vahvit, varmistaisin teille, että se antibioottiresistenssiys on yksi asia. Antimikrobiresistenssi AMR on komissiossa tärkeä asia ja että asialle on tehtävä nopeasti jotain. Ja me mahdollistamme näiden lääkkeiden kehittämisen, mutta sanoisin myös, että esimerkiksi antibioottien kohdalle meidän pitäisi ehkäpä katsella uudenlaista bisnesmallia. Yritämme oppia näistä projekteista ja kaikki tämä kuuluu komission toimintaohjelmaan. Kiitos. No niin, Peter vielä. Bisschen Zeit haben. Nyt näyttää olevan hiukan aikaa, niin haluaisin vielä arvostella tätä asiaa. Nimittäin hyvä Euroopan komission edustaja, hyvä herra Rasi. Totta kai me olemme tutustuneet teidän toimintaohjelmaanne ja totta kai me olemme kuunnelleet hyvin tarkkaan. Mutta nyt on ilmi selvää, että komissio tekee jotain selvityksiä, bla bla bla, se ei tule johtamaan lainsäädäntöesitykseen ensi vuoden kesäkuussa, paitsi jos nyt pistettiin hiukan vauhtia lisää, ja jos EMA pistää vauhtia lisää tähän, nimittäin jos nyt komission ilmoituksen mukaan ensi vuoden kesäkuusta ei tule mitään komission lainsäädäntöehdotusta, silloin ei ole lainsäädäntöehdotusta tätä ongelmaa varten tällä vaalikaudella – ja seuraavina kolmena vuotena ei ole mitään lainsäädäntöä, ja silloin kolme vuotta pitempään ihmisiä kuolee siksi, että me emme puutu tähän ongelmaan. Joten vielä kerran viesti siitä, että tämä toimintaohjelma ei riitä, siinä on liikaa hölynpölyä. Terveyden pääosasto on kaikkina näinä vuosina siitä lähtien, kun Andrew Kaitis on ollut terveysasioista vastaava komission jäsen ja Jean-Claude Juncker on ollut puheenjohtaja, löytänyt ainoatakaan lainsäädäntöesitystä tältä alueelta Ainoa, mitä on nyt tullut, on tämä Eman ö, kommentti, josta voidaan sitä puhua erikseen. Minä odotan selkeää lausuntoa. Komission virkamies ei täällä pysty tietenkään tekemään, mutta odotan Emalta, herra Rasilta, lausuntoa siitä, että meillä ei ole kolmea vuotta aikaa tämän ongelman ratkaisun odottamiseen. Ja komissiolle antaisin neuvon, että se tekisi esityksen tällä vaalikaudella, koska tämä ongelma ei voi odottaa enää kolmea vuotta. Halusin sanoa lähes samaa. No niin, nyt on siis aika toimiin. Herra Rasi. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritin ähm, ottaa ylös monet näistä kysymyksistä. Ne eivät tulleet äh, yllätyksenä. Ja nämä kaikki huolet ja parhaani mukaan yrin, yritän antaa vastauksia tai tarjota ratkaisuja, kun se on mahdollista. Haluaisin haluaisin auttaa AMRstä. Tämä on ollut kolmen puhujan yhteinen tai neljän tai viiden puhujan yhteinen teema. Ensinnäkin, mitä tulee AMRään ja Brexitin AMR on yksi prioriteetti niitä prioriteetteja, joita me aivan viimeisen veripisaraan asti puolustamme. Ja jos oma tuntoni nyt kerron, minä olen taustaltani mikrobiologi ja tämähän on jotakin, mikä ei kosketa minua läheisesti vaan viraston johtajana, vaan myöskin tiedemiehenä. Ähm, tiettyjen äh, fiskaalisten toimien lisäksi nykylainsäädännön mukaisesti meillä on tiettyjä muitakin toimia, joihin voimme ryhtyä. Ja voin kertoa vuosina 2006-2020 virtaviivaistamme toimintaa. Meillä on nimenomaisesti ohje linjat siitä, kuinka parantaa tilanteen seurantaa Euroopassa. Ja olemme saaneet jo jonkin verran tulosta aikaan, voin sen todeta. Toinen aloite, johon olemme ryhtyneet ja joka etenee melkoisen hyvin, sillä kuten kaikki tässä mainitsevat, tämä on hyvin monimutkainen tehtävä. Ja tässä on monen tason kimmokkeita, meidän täytyy ottaa huomioon tuottajat, markkinahinnat ja niin edespäin. Tämä on hyvin monimutkainen tilanne, mutta voimme keskittyä siihen alaan, jossa meillä on mahdollisuutta vaikuttaa säätely. Säätelyn pitäisi ainakin pyrkiä siihen, että se helpottaa eikä ainakaan muutu lisärajoitteeksi tälle meidän hyvin rajalliselle toimintamahdollisuudellemme olemme jatkuvasti yhteyksissä. Juuri meillä oli FDM ja PDM kanssa yhteyksiä, sillä jos miltä tahansa päätöksenteko elimeltä tulee päätöksiä ja säätelyviranomainen ei ole samaa mieltä työmme hidastui. Me ainakin yritämme nyt valmistautua tähän. Tiedämme, että kliinisten kokeiden osalta meillä on mahdollisesti vielä tarpeellista löytää räätälöidympi lähestymistapa, jotta voisimme käsitellä näitä kysymyksiä. Meillä on muitakin tapoja tukea uusia kärkihankkeita AMRn alalla. Olemme myöskin WHOhon en mainitkuvasta WHO on yhteydessä tässä asiassa. Sehän on tarpeen ja niin luonnollisesti AMR-ohjeet ovat tärkeät. Kuten edustaja Dalli sanoi, ne, joita annetaan lääkäreille ja eläinlääkäreille, meillä on rajalliset valtuudet, sillä tämä on sekä jäsenmaiden että lääkäreiden itsensä toimivaltaa. Kuitenkin me hyvin vahvasti rohkaisemme tiettyyn suuntaan ja jatkuvasti ajamme antibiootteiden parempaa käyttöä tiedotteissamme. Nyt jos olisitte sanon, kysyneet, mitä kolmen kuukauden tai kuuden kuukauden päästä tapahtuu, tämä on vaikea sanoa. Minulla ei ole mitään WHO tai OECDn virallisia tietoja. Voin kertoa, että AMR etenee, se voittaa alaa päivittäin, se ei peräänny, joten todellakin tässä ei olisi hyvä enää viivytellä. Aikataulusta kuitenkaan ei voi puhua, en voi määritellä sitä, minulla ei ole sen kaltaista tietämystä. Sitten jos siirryn, onko minulla vielä aikaa, jos siirryn muihin kysymyksiin, käsittääkseni yksi avainasia on se, kuinka voimme rahoittaa rokotuksia ja kuinka voimme yleisesti ottaen puuttua lääkkeiden korkeisiin hintoihin. Luonnollisesti tämähän on meidän suoran toimintamme, vaikutusmahdollisuutemme ulkopuolella, mutta pyrimme kuten aina vaikuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla alallamme. Ja tämä tarkoittaa sitä, että samaan aikaan kun henkilökohtainen lääketiede tai miksi se nyt kutsutaankin on tuloillaan, niin pyrimme toimimaan kahdella tavalla. Ensinnäkin sitoutumaan tiedottamiseen ja selittämään paremmin sen, että meidän tulee löytää tapa edetä. Me ajamme vankempia tietoja, jotka perustuvat tosielämän tapauksiin. Se on ainut tapa, jolla näitä lääkkeitä voidaan arvioida, mutta luonnollisesti me kaikki tunnustamme sen, että jos hinnoittelu ei kehity meidän työmme on se, että meidän pitäisi virtaviivaistaa ja löytää samaan aikaan uudenlainen hinnoittelujärjestelmä. Tässä yhteydessä HDS-sitoumukset me olemme, kuten sanoin alkupuheenvuorossani, saaneet äh, hyvin suuren määrän neuvoja ja tämä on erittäin hieno asia, sillä kun olemme neuvottelupöydässä, olemme eri mieltä kaikista asioista, mutta kun olemme neuvottelupöydän ulkopuolella, 70 prosenttisesti olemme samaa mieltä. Tämä on rohkaiseva, tämä ei sinänsä riitä, tiedämme sen hyvin, mutta tämä on hyvä alku. Kuinka me sitten näemme Emman suhteen äm, HDA-han verrattuna me säilytämme suuren osan tiedosta ja meidän pitäisi tämä tehdä rinnakkaisesti eikä jaksottaisesti mahdollisimman hyvin. The starting of the program, they are entitled and enabled to ask Toimijoilla on mahdollisuus pyytää lisätietoja, kun tarvitsevat niitä, eikä viisi tai kuusi vuotta myöhemmin tätä tietoa saada. Me olemme nyt avoimia Mielestäni on hyvä, että me muuta sääntöjämme, emme muuta alamme. Suhteellinen tehokkuus on jotakin, mihin meidän pitäisi heti tarttua. Tämä tulee hyödyttämään tutkijoita, teollisuutta, potilaita ja tulee olemaan kestävämpää luonnollisesti myös näin, näin Eman roolin sisäisesti näillä aloilla. En tiedä vastasinko nyt kylliksi. Tiedän, että e, odotitte enemmän. Nyt jos minulta jää jotakin välistä, voisin laajentaa vastauksen. Evo, Haluaisin myöskin kiittää Lemeriä jatkuvasta tuesta ja rakentavasta kritiikistä myöskin hallintoneuvostossa. Olemme aina löytäneet kuitenkin lopulta ratkaisuja. Ymmärrän kyllä, mitä on, mi, mitä hän on todennut Eman työhön liittyen. Ai niin, rakennuskysymys vielä. Onneksi tässä oli hiukan muistiinpanoja apuna. rakennuksiin liittyen, kuten todettua, Amsterdamin uusi rakennus tulee äh, rakentaa. Ja osa uudesta rakennuksista olisi vuonna 2019 huhtikuussa valmis ja loput siitä marraskuusta kuussa, ellen ole väärässä. Tällä välin muutamme väliaikaisen rakennukseen. Me teemme asian varassa töitä. Voin sanoa, että yksi näistä ima tiimeistä. Alankomaiden tiimi hoitaa asiaa ja me odotamme, että tulevassa hallintoneuvoston kokouksessa ensi keskiviikkona meillä olisi ensimmäinen virallinen askel kohti muuttoa. Plan B, eli B-suunnitelmasta ollaan nyt Z-suunnitelmaan edetty, mutta voimme edetä vasta eteenpäin kun selvitämme ensin alkuperäisen suunnitelman. Toivottavasti tässä ei jäänyt mitään välistä. Minä nyt katson muistiinpanoja kohti. Sorry. Um, well, so far with... Sitten click and try kysymys. Meillä ei ole vielä mitään erilaista aikataulua eri aikataulua verrattuna kesäkuiseen. Me jatkuvasti seuraamme tilannetta ja tässä yhteydessä saamme komissiolta jatkuvaa tukea. Nyt olemme aloittamassa sellaisen vaiheen, että kaikkien näiden tiedostojen muodostaminen on käynnissä. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä alkaa olla jotakin, mitä voimme testata. Kun testejä tehdään, täytyy ottaa huomioon, että tämä suunnittelukin on aivan valtava työmäärä. Meidän täytyy ottaa ähm, tietokantoihin äh, hyvin paljon säätelyä, teknistä säätelyä, avoimuussäätelyä, tietosuojaa koskevaa sellaista. Ja kaupallisen luottamuksellisen liittyen liittyviä kysymyksiä. Näiden asioiden täytyy toimia johdonmukaisesti 28 erillisen järjestelmän kanssa. Kaikki näiden tulee toimia yhteen. Eli äh, kun me pääsemme äh, testivaiheeseen niin tästä vaiheesta, oletan, että tilanne ei täysin tyyvytä jäsenmaita ja tulee varmasti ilmi, että 27 jäsenmaalla voi olla hyvin erilaisia odotuksia. Tämän lisäksi mehän olemme optimistisia luonteeltamme, mutta vaikka järjestelmä toimisi, monet jäsenmaat eivät ehkä ole valmiita siihen liittymään, sillä jonkin tason päätöksiä ei ole tehty tehty vielä työvirran suhteen, esimerkiksi eettisten komiteoiden kansalliset päätökset ja niin edespäin. Luonnollisesti me emme nyt laske tämän varaan, pyrimme tekemään parhaamme, mutta me oletamme, että kun järjestelmää testataan, lisävaatimuksia tulee esiin ja ne sitten käsitellään tietenkin Tämä on tehtävissä, mutta kuten sanoin, aikataulu ei ole muuttunut. Voimme odottaa, että todennäköisesti tilanne selvenee tulevina viikkoina. Tai ensi vuoden alussa. Toivottavasti en unohtanut mitään. Okay. Uh, thank you, prof- Kiitoksia professorille. Voin todeta, että toivotamme teille kaikkea hyvää. Emalle kaikkea hyvää. Ja kun muita asioita ei enää ole, Voin ilmoittaa, että seuraava kokous on 11. tammikuuta Brysselissä. Kiitoksia teille kaikille siitä, että olitte läsnä.